Honourable members. Ich möchte die Sitzung wieder beginnen. No niin, jatkamme kokousta. Nämä kaksi tärkeintä meppiä ovat nyt paikalla. Yhteishenkilö Efsan ja Linda McEwen, koordinaattori Tänään on vuorossa keskustelu tohtori Mark Sprengerin kanssa. Ikävä kyllä, kovin paljon kollegoja nyt ei ole paikalla. Euroopan ehkäisyviraston johtaja on nyt täällä ja käynyt ja muitakin kollegoitamme ne olemme tavanneet tässä viime viikkoina. Nyt me keskustelemme juuri virastoista. Nämä ovat meille tärkeitä, koska siellä toteutetaan sitä, mistä me laadimme lakeja. Ja niitä pannaan siellä täytäntöön. Ja tänään nyt haluamme sitten kuulla teiltä vähän palautetta tilanteesta. Ja sitten sitten esitämme kysyksiä ja voitte sitten vastata niihin tämän alustuksen jälkeen. No niin. Herra Sprenger, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much. It's an honor to be... Kiitoksia. On suuri kunnia saada olla täällä paikalla. Haluaisin tarjota teille yleiskatsauksen päätoimiimme viimeisen vuoden ajalta – käsitellä myös tulevaisuutta, siis seuraavaa vuotta, ja pitkän aikavälin tulevaisuutta. Jos alkaisin käsittelemällä ECDCn toimintaa viime vuoden aikana, kun puhuin teille vuosi sitten, niin otin esille tuhkarokon poistamisen yhtenä prioriteettinamme, laboratoriokapasiteetin lisäämisen ja epätasa-arvoisuuden terveyshoidossa. Nämä kaikki ovat pitkän aikavälin haasteita. Ne ovat myös huippuprioriteettejamme ensi vuonna. Olemme lainamisen puitteissa työskennelleet yhdessä Kroatian kanssa. Yhteistyö on sujunut mallikkaasti ja jatkamme Islannin ja Montenegron ja Serbian kanssa. Tuokorkopuolella tämän ennaltaehkäistävän taudin levimistä on kuitenkin nähtävissä Euroopassa. Esimerkiksi Liverpoolin kaupungissa Englannissa on ollut kaikkein pahin tautiepidemia 80-luvun jälkeen. Yli 2000 tapausta ja 40 lasta on joutunut sairaalaan. Kautta Euroopan yleisesti ottaen tapausmäärä on kuitenkin laskenut. Vuonna 2011 yli 3000, 30 000 tuhkarokkotapausta raportoitiin ja tällä hetkellä määrä on yli 5000. Mutta tietysti 5000 on aivan liian paljon. EU-tavoite on nolla, mutta äskettä, ver, verrattuna äskeisen tai aiempaan meillä on ollut nyt helpompi kausi. Jos verrataan tätä tilanteeseen vuonna 2006, jälkeen, niin näette, että suuntaus välillä nousee välillä laskuu, kos- laskee, koska tilanne on nyt rauhoittumaan päin. Se ei merkitse kuitenkaan, että se olisi rauhallinen ensi vuonna. Ja siitä syystä haluan käsitellä sitä, miksi nämä tuhkarokkoja epätasa-arvo terveydenhoidossa ovat monivuotisia prioriteetteja meillä. Jos haluamme tuota tuhkaroko, meidän täytyy saavuttaa 95 prosentin rokote kattavuus kaikilla jäsenvaltioilla. Yksittäiset maat eivät pärjää tässä yksinään, vaan sellaisetkin maat, jossa kattavuus on laaja, ovat yhä edelleen ongelmissa. Me emme myöskään pääse eroon tuhkarokosta puhumatta terveydenhoidon epätasa-arvoisuudesta, mukaan lukien ne maat, joissa rokotekattavuus yleisesti ottaen on korkea – siellä on vähäosaisia, jotka sisältävät maahanmuuttajat, romaanit ja muut heikossa asemassa olevat väestöryhmät. Näissä ryhmissä ei juurikaan rokoteta ja jatkuvasti tuhkarokkotapauksia tavataan näiden väestöryhmien joukossa. Siitä syystä olemme erityisesti keskittyneet näihin väestön osiin. Viime, Dublinissa, viime viikolla Dublinissa meillä oli hyvä kokous jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa, jossa romaniedustajat olivat paikalla. Se oli erittäin mielenkiintoinen kokous. Siellä sovittiin kymmenestä käytännön ehdotuksesta sen suhteen, millä tavalla maat voivat lisätä rokotuksia näiden erittäin haavoittuvaisten ryhmien parissa aion esittää nämä ehdotukset jäsenvaltioille ja komissiolle ensi viikolla EU-kokouksessa, jossa käsitellään lapsuusajan rokotuksia. Ja sen jälkeen laboratorikapasiteetista toteaisin, että se on meillä pitkän aikavälin tavoite, mutta otan esille sen, millä tavalla olemme käytännössä saaneet hyödyntää uutta laboratoriotekniikkaa. Viime kuussa komissio pyysi meitä ja EFSAa työstämään monemman arvion elintarvikeperäisestä salmonellasta. Tämä oli uusi kokemus meille. Kyseessä oli tällainen nopean aikavälin riskinarviointi ja tuotimme yhteisen asiakirjan muutaman päivän aikana. Vielä mielenkiintoisempaa oli se, että hyödynsimme edistyneitä laboratoriotekniikoita salmonella näytteisiin terveysjärjestelmässä ja elintarvikeketjussa. tässä saimme oppia, että identtinen salmonella bakteerikanta oli aiheuttanut taudin useissa eri jäsenvaltioissa. Kalkunaliha oli kaikkein suurin aiheuttaja. Ja tästä syystä olen, koska saimme tämän näin hyvin hoidettua, olen optimistinen sen suhteen, että voimme tulevaisuudessakin tehdä nopeasti tällaista yhteistyötä. Tänä vuonna kaikkein tärkeä tavoitteemme on vastata yllättäviin tapahtumiin. Esimerkiksi viime kuussa saimme vahvistuksen uuden tyyppisestä koronaviruksesta, joka kuuluu samaan virusryhmään kuin SARS. Olin juuri lukemassa Peter Piotin äh, taistelusta Ebola ja Hiviä vastaan sellaista kirjaa, samalla kun sain tämän tiedon näistä viruksista. Meillä oli asiantuntijaryhmä, joka työskenteli yli viikonlopun saadakseen nopeaa, nopeita tuloksia aikaiseksi. Alankomaat, yhdistynyt kuningaskunta ja Saksa yhdistivät laboratoriovoimansa ja saivat tukea ICDCltä ja näin ollen saivat nopeat testit aikaiseksi uuden viruksen varalta. EUn asiantuntijat ja jäsenvaltioiden asiantuntijat työskentelivät yhdessä, mitään päällekkäistä työtä ei syntynyt. Kello yhdeksän illalla sunnuntaina komissio otti esille varoituksemme EUn varhaisvaroitusjärjestelmään ja antoi samalla tietoa näistä uusista kokeista. Tämä merkitsi sitä, että seuraavana maanantaina, kun viruksesta tiedotettiin jo mediassakin, Euroopan unionilla terveysministerillä oli samankaltainen aivan ajankohtainen tieto viruksista. Tämä on oikea tapa käyttää Euroopan rajallisia kansanterveysresursseja. Kun meillä on yhteinen uhka edessä, niin meidän täytyy työskennellä yhdessä sen sijaan, että sama työ tehdään 27 kertaa. Tämän lähestymistavan hyväksyminen merkitsee sitä, että jäsenvaltioilla ja komissioilla on vakaa pohja, jonka avulla ne voivat koordinoida toimintaansa. Saatte myös yksityiskohtaista tietoa 30 muusta uhasta tuolta asiakirjoistanne, jota olemme koostaneet. Nyt haluaisin puhua hieman suunnitelmistamme vuodelle 2013 ja sen jälkeen. Meillä on tärkeitä virstanpylväitä vuonna 2013, joista halusin kertoa teille. Ensinnäkin ensi vuosi on se vuosi, kun aiomme ottaa käyttöön vahvistetun tieteellisen riippumattomuuden politiikan. Tämä päivittää ja laajentaa sitä työtä, jota nyt jo tehdään eturistiriitojen välttämiseksi. Toiseksi aiomme tehdä riippumattoman ulkoisen arvioinnin vuonna 2013. Olemme ottaneet yhteyttä arvioihin ja tiedonkeruu prosessi alkaa tänä vuonna loppu. Kertomus asiasta saada vuonna 2013. Kolmanneksi Aiomme hyväksyä strategisen monivuotisen ohjelmamme vuosille 2014-2020. Työ tässä suhteessa on jo alkanut. Viime kuussa Tukholmassa meillä oli suuri yhteinen strategiakokous, jossa asiantuntijat jäsenvaltioista, kansanterveyslaitoksista ja meidän neuvontavasta foorumistamme kokoontuivat yhteen. Näiltä saimme erittäin tärkeää teknistä tietoa. Aiomme hyödyntää sitä konsultaatiopaperin luomisessa, jonka jaamme kumppaneidemme kanssa mukaan lukien tämän valiokunnan tietysti. Kun keskustelimme kansallisten kollegoidemme kanssa, saimme huomata, että varsinkin halutaan jatkuvuutta työmme sisällölle, mutta se tapa, jolla teemme työtämme, sen täytyy muuttua. Meidän täytyy kyetä tekemään enemmän vähemmin voimavaroin. Ymmärrän, että budjetit terveydenhuoltoalalla EU:ssa jatkuvasti ovat leikkauksen alaisena. Ja uskon, että EU-tasolla voidaan saada aikaiseksi nimenomaan enemmän tuloksia vähemmillä voimavaroilla. Haluaisin erityisesti kiittää Jutta Haugia ja tätä valiokuntaa siitä, että ne ovat tämän ottaneet esille. Meillä on myös kaksi muuta esimerkkiä siitä, millä tavalla olemme tehneet muutoksia. Ensimmäinen niistä koskee tätä valvontatietoamme infektiosairauksista. Haluaisin, että tulevaisuudessa meillä on pieniä sovelluksia älypuhelimissamme, jota voimme hyödyntää myös tässä suhteessa. Toinen koskee kansanterveyden mikrobiologista puolta. Vuoteen 2020 mennessä nähdään dramaattinen kehitys siinä teknologiassa, mitä hyödynnetään jäsenvaltioiden mikrobiologian laboratorioissa patogeenien tunnistamiseksi. Uusien kumppaneidemme avulla voimme koordinoida ponnistuksemme, jotta voimme toimia tehokkaalla tavalla tässä suhteessa. Jos vielä olen silloin vuonna 2020 tämän valiokunnan edessä, niin olen varma, että edelleenkin puhutaan antimikrobisesta resistenssistä, HIVstä ja kaikesta muusta, johon tähänkin mennessä ECDC edelleenkin työskentelee jäsenvaltioiden kanssa näiden ongelmien voittamiseksi ja pyrimme näin vastaamaan nopeasti odottamattomiin uhkiin. Kiitoksia siitä, että kuuntelitte ja odotan ilolla kysymyksiä. Kiitoksia. Kiitoksia tästä alustuksesta. Sitten yhteyshenkilömme saa puheenvuoron, eli Jana Kudakis. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Springer, for a very... Kiitokset äh, hyvin äh, informatiivisesta esityksestä. Toki olin kovin pettynyt, että täällä ei ole useampia jäseniä paikalla. Minut tunnetaan aggressiivisuudestani useita virastoja kohtaan mutta tämä nyt on sellainen virasto, jota minä erityisesti tuen ja uskon, että tästä saadaan todellista hyötyä, joka voi myös saada aikaan ähm, muutoksia tai eroa ihmisten elämään unionissa. Joten olen kovin iloinen, että olen tämä yhteyshenkilö. Tämä on varmasti ainoa virasto, jolle voisin olla ylipäätään yhteyshenkilö. Olen yrittänyt pitää yhteyttä Markkiin ja hänen tiimiinsä Meillä on ollut tiettyjä ongelmia vuosien aikana, varsinkin mitä tulee johtokuntaan. Kesti kauan ennen kuin me saimme sinne omat edustajamme. Ja ajatus olisi, että meillä olisi aina yhteyttä näihin henkilöihin ennen kuin he menevät tänne hallintoneuvostoon niin, että parlamentin näkemys tulisi lävitse. Kaikkien virastojen kanssa on tärkeää, että me saamme lisäarvoa siitä. Ja olen erityisen iloinen, kun voin sanoa, että ECDC tekee näin. He ovat leikanneet kustannuksia kahdella alalla. Yksi niistä on 2013 sairauksien valvonta budjetti ja he ovat leikanneet sitä 13 prosentilla ottamalla käyttöön uusia menetelmiä, mikä on hyvä. Ja toinen, mikä on hyvä, on se, että he ovat myös vähentäneet matkoja ja kokouksia 60 000 euroa. Joten voin onnitella Markkia ja hänen tiimiänsä. On tärkeää, että tällä linjalla jatketaan. Toinen ala on se, että on tärkeää, että ECDC tarjoaa meille arvoa rahalla tekemällä sitä, mitä sen pitää tehdä Euroopassa, mitä tarvitaan. Esimerkiksi Lontoon olympialaiset ja Euro 2012 molemmat tilanteita, joissa sairaudet voivat helposti levitä, kun ihmiset matkustavat rajojen ylitse ja käyvät katsomassa näitä tapahtumia. Joten olin hyvin iloinen siitä, että ECDC teki tällaisia esimerkiksi olympialaisten aikana joka päiväisiä katsauksia koko olympialaisten ajan ja että ne lähetettiin myös jäsenvaltioille niin, että jokainen kykeni seuraamaan, mitä tauteja oli vallalla. Toinen ongelma, mitä tässä viime vuosien aikana on ollut muuta kuin tämä hallintoneuvosto, oli tämä todellinen työn järjestäminen ja henkilökunta. Tästä tuli esiin muutama asia. Aina kun tehdään uudelleen järjestelyitä ja siirrellään ihmisten työtä, aina joku on onnellinen ja joku on onneton. Ja pääongelma oli se, että oli ihmisiä, jotka halusivat enemmän irti tästä järjestelmästä, mutta ei se nyt sitten loppujen lopuksi ollut kovinkaan vakavaa ja uudelleenjärjestely on johtanut itse asiassa parempaan organisoitumiseen. Parlamentti ikävä kyllä ei ole kiinnittänyt niin paljon huomiota tähän ohjelmaan. Ehkä meidän pitäisi olla proaktiivisempia ja ehkäpä joku jäsenistä haluaisi kertoa minulle omista ajatuksiaan siitä, mitä he ECDCltä odottavat. Yksi ongelmista, josta olen myös puhunut puheenjohtajamme kanssa, on se, että suhde minun yhteyshenkilönä ja toisten virastojen yhteyshenkilöiden välillä vaihtelee. Muut on hyvin erilaista. Meillä pitäisi olla yhteiset standardit niin, että me kaikki työskentelisimme samalla tavalla, niin että me saisimme saman hyödyn näistä virastoista irti. Joten haluaisin hieman enemmän koordinointia ehkäpä vaikka kuusi kuukautisia tapaamisia eri yhteyshenkilöiden kesken parlamentissa, niin että me voisimme keskustella keskenämme, mitä me teemme oman virastomme kanssa ja vaikkapa jakaa parhaita käytänteitä, mutta puheenjohtaja ehkä voi tämän järjestää. Ensi vuonna me vierailemme Tukholmassa, odotan tätä ilolla. Haluan käydä uudelleen tiloissanne ja puhua eri henkilöstön jäsenten kanssa ja ja rohkaisisinkin, että ryhmät lähettäisivät eri henkilön tällä hetkellä mukaan niin, että ihmisten tietämys kasvaisi. Ja siitäpä, siinäpä suurin piirtein minun raporttini. Kiitoksia sitten Linda McCavan. Um, thank you, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Jana Kudakisin kanssa olen myöskin pettynyt siihen, että kollegoita ei ole paikalla. Me keskustelemme juuri koordinaattorikokouksessa näistä torstai-iltapäivistä. Olen kiitollinen näistä tuhkarokkotiedoista. Viime vuonna keskusteltiin tästä. Eli mikä nyt on trendi tuhkarokon osalta? Te puhuitte tästä Liverpoolin tapauksesta. Mikä on nyt trendi? Onko se lisääntymässä tai vähenemässä Euroopassa? Onko se hallussa? Onko rokotuksia annettu? Ovatko jäsenvaltiot tehneet tehtävänsä ja varmistaneet, että että vanhemmat ymmärtävät, kuinka tärkeitä rokotteet ovat. No sitten haavoittuvassa asemassa olevat yhteisöt, ihmiset, jotka eivät varmaankaan kovin hyvin tiedä kansanterveydellisistä kysymyksistä. No se, mitä sanoitte, on ihan totta. Mutta luin Guardian-lehtiä viime viikolla, ja siinä puhuttiin ihmisistä, jotka matkustavat eksoottisiin maihin ja levittävät tauteja, esimerkiksi Afrikkaan, ja sitten tuovat Eurooppaan hyvin vakavia sairauksia, joita aikaisemmin ei ole nähty, trooppisia tauteja, jotka saattavat levitä. Alankomaissa ja Yhdysvalloissa on ollut tällaisia afrikkalaisia tauteja, ja pitäisikö meidän keskittyä ihmisiin, jotka lähtevät tällaisille eksoottisille matkoille? Välillä ihmiset, jotka ovat tulleet näistä maista, palavat lomillaan näihin kotimaihinsa. Pitäisikö näihinkin yhteisöihin keskittyä. He ovat haavoittuvia vähän eri tavalla ehkä rahoituksellisesti, mutta he saattavat tuoda Eurooppaan kuitenkin tauteja ilman, että he tietävät sitä. Sitten rahoituskriisi. On puhuttu terveydenhuollon epätasa-arvoisuudesta, mutta Kreikassa terveydenhuoltojärjestelmän romahduspisteessä – Nythän puhutaan taas uudesta flunssaepidemiasta tälle vuodelle. Miten rahoituskriisi vaikuttaa siihen, että jäsenvaltiot pystyvät hoitamaan tällaisia rajat ongelmia, ja onko ECDC tarkastelemassa näitä kysymyksiä? Kiitoksia, ja sitten Schrenger, jos vastaisitte näihin kollegoiden esittämiin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Jana Kudakis näistä ystävällisistä sanoista. Oli hienoa käydä Lontoossa keskustelemassa. Haluaisin kiittää myöskin teitä kysymyksistänne. No, tuhkarokko on vähän niin kuin tornado. Se pyyhkäisi Euroopan läpi ja pari vuotta sitten Romaniassa oli ongelmia ja vuotta myöhemmin sitten kyseessä oli Ranska. Ja sitten Pohjois-Englannissa myöskin oli tuhkarukkoa. No tietysti se riippuu siitä lukumäärästä, eli kuinka paljon ihmisiä ei ole rokotettu. Ja tuhkarokko on myös tauti, joka tulee aaltoina – Eli aina neljän vuoden välein tulee tällainen tuhkarokkoaalto. Ja on hyvä nyt huomata, että tämä vuosi ei ole niin vakava kuin viime vuosi. Se ei johdu siitä, että virasto on tehnyt hyvää työtä tai että rokotteita olisi annettu enemmän, vaan kyse on vain siitä, miten tämä virus sattuu leviämään. Ihmiset täytyy rokottaa ja en ole kovin optimistinen. Monet vastustavat rokotteita ja haluaisivat levittää huhuja vaarallisista rokotteista. Ja tämä on tietysti suuri uhka. No tietysti on erityisiä yhteisöjä ja tiedän monia esimerkkejä Saksasta, Siellähän on tämä Rudolf Steiner-schule. Ja siellä on paljon rokottamattomia ihmisiä. Ja siellähän tuhkarokkaa sitten aina välillä esiintyy. Romaniyhteisö on erityinen ryhmä. Oli hienoa, että Romania ja Bulgaria kutsuivat minut ja tapasin siellä romani henkilöitä. No, romanit ovat tietysti hyvin monimuotoinen ryhmä mutta olin hyvin vaikuttunut Bulgarian aloitteesta tällainen välittäjät rooli. Eli romaniyhteisöstä tietyt henkilöt toimivat terveydenhuollon edistäjinä, ja se liittyy myöskin laajemmin terveydenhuollon kysymyksiin. Ja monet näistä henkilöistä myöhemmin opiskelivat lääkäreiksi. Ja tietysti on tärkeää että me annamme apua näille yhteisöille, koska romaniyhteisö ei vastusta rokotteita. He eivät vain tiedä kaikkea. Eikä näitä asioita aina räätälöidä heidän tarpeisiinsa. Sitten tämä kysymys. Eksoottiset taudit, joita tuodaan muista maista. No, tämä on keskeinen kysymys. Ja viime aikoina Isossa Britanniassa on havaittu, että siellä oli potilas, jolla oli kuume, johon liittyi verenvuotoa. Ja julkiset terveydenhuollon viranomaiset sanoivat, että tilanne on hallinnassa – ja heillä on hyvät yhteydet maihin EUn ulkopuolella, jotta voidaan jäljittää potilaita, jotka ovat saaneet tartunnan. Yleensä jos saa tartunnan eksoottisesta maasta, niin silloin sitä ei voi levittää muihin ihmisiin. Mutta myöskin ECDC on laatinut pöytäkirjoja, joiden mukaan mikäli potilas, joka on lentokoneessa ja joka on sairas, niin me voimme jäljittää nämä muut matkustajat ja arvioida sitten riskin, mikäli se on tarpeen. Sitten on myöskin legionalaisvirus. Se on erittäin vakava tauti, johon liittyy hyvin korkea kuolleisuusaste. Ja meillä on hyvä järjestelmä, jolla voidaan esimerkiksi hotelleita tarkistaa ja jäljittää ihmisiä, jotka ovat ehkä saaneet tämän tartunnan. Sitten rahoituskriisiin liittynyt kysymys. No, olen hyvin huolissani siitä, miten rahoituskriisi nyt vaikuttaa. Ensinnäkin me tiedämme, että useammat menettävät työnsä ja yhä suurempi osa on haavoittuvassa asemassa. On yhä enemmän kodittomia alkoholisoituneita ihmisiä ja niin edelleen. Tietysti nämä ihmiset ovat riskiryhmässä, kun ajatellaan vaikka tuber- tuberkuloosia tai HIVtä. Ja minua huolestuttaa, että samaan aikaan on yhä enemmän näitä haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä ja samanaikaisesti on vähemmän varoja tarjota perusterveydenhuoltoa tuberkuloosin osalta tämä asia on saatava kuntoon. Ja viime aikoina Kreikassa on havaittu HIVn lisääntymistä. Ja se johtuu lähinnä siitä, että suonen sisäisten huumeiden käyttö on lisääntynyt. Ja jos opiaattiterapiaa ei tarjota, jos ei ole varoja puhtaiden neulojen tarjoamiseen, niin sitten tuloksena on katastrofi. Katastrofi ei tapahdu huomenna tai ensi kuussa, vaan vuoden sisällä. Näin on nyt tapahtumassa Ateenassa, ja meidän on tiedotettava ihmisille siitä, että meidän todellakin on saatava varoja näihin hankkeisiin. Ja sairaaloissa tiedetään, että Mikrobien vastustuskyky kasvaa. Ja tiedämme myöskin, että potilaat liikkuvat maasta toiseen, mutta kun siirtyy maasta toiseen, niin on tärkeää, että seulotaan näitä potilaita näiden resistenttien bakteerin osalta. No jos sairaalalla ei ole varoja, niin tämä seulonta jää tekemättä ja silloinkin taas tämä vastustuskyky mikrobeissa kasvaa. Mainitsin tuberkuloosin. Olemme erittäin huolissamme tuberkuloosin monilääkeresistenssille. Ja jos valtioilla ei ole varaa testata näitä eri kantoja, niin sitten ei tiedetä, millaisia hoitomuotoja pitäisi tarjota. Ja silloin potilas ei saa oikeanlaista hoitoa. En tiedä, ymmärrättekö tätä, mutta kun kyse on tuberkuloosista, joka on monilääkeresistentti, niin silloin kuolleisuusaste on 50 prosenttia. Eli olen huolissani siitä, miten kriisi nyt vaikuttaa kansanterveyteen. Kiitoksia. Tämä oli hyvä vinkki. Tästä on aikaisemminkin keskusteltu valiokunnassa, eli miten rahoituskriisi vaikuttaa kansanterveyteen Euroopan unionissa ja onko siellä painopistealueita. Ja kun ajatellaan sitten kansanterveydenhuoltojärjestelmiä ja antibioottiresistentti, meillähän on tapaus, jossa lääkäri tulee tai potilas tulee sairaalaan ja hänet skannataan ja maksaa sitten itse siitä Silloin hienoja, hienommistakaan hankkeesta ei ole hyötyä, jos ei ole rahoitusta. Eli silloinhan näitä asioita joudutaan käsittelemään vielä pitkään. Mutta akutusjärjestelmissä näihin asioihin pitää kiinnittää huomiota, koska tämä on hyvin suuri ongelma myöskin meille. Sitten onko muilla kollegoilla vielä puheenvuoropyyntöjä? No sitten minulla on vielä kysymys, eli tämä standardikysymys. Eli mitä virasto tekee eturistiriitojen osalta, mitä tällä saralla on tehty, koska hyvin useinhan me keskustelemme näistä aiheista. Eli millä tavalla saadaan parhaat asiantuntijat näihin virastoihin. Mutta samalla pitää kuitenkin toimia mahdollisimman avoimesti. Ja joskushan jotkut asiantuntijat eivät halua esimerkiksi esiintyä lehdissä, jos siellä on yhteyksiä vaikka elinkeinoelämään tai yliopistoihin. Eli mitä teidän virastonne tekee näissä kysymyksissä? Eli tästä haluaisimme kuulla, ja tämä kiinnostaa kaikkia poliittisia ryhmiä täällä. Olkaa hyvä. Yes, I'm, I'm, I'm very... Niin, olen kovin ilahtunut siitä, että on kiinnitetty paljon huomiota tähän tärkeään asiaan. Luonnollisestikin olemme yhteydessä useisiin asiantuntijoihin, jos aloitamme omasta henkilökunnastamme, niin julkaisemme eturistiriita julkilausumat ja tarkastamme henkilöt tämän varalta. Haluaisimme myös saada aikaiseksi yhteisen lähestymistavan tähän. Minun kokemukseni tähän mennessä on se, että tässä kohde vähän muuttuu jatkuvasti. Tiedän, että kaksi tuntia sitten tilintarkastustuomioistuin on pitänyt tästä aiheesta lehdistötilaisuuden ja toivon todella, että voidaan päästä sopimukseen siitä, millä tavalla asia tulisi lähestyä. Myös ilman tällaista sopimusta kiintämme asian huomiota todella paljon. Olen, äh, olemme julkaisseet kertomuksia tästä asiasta ja valvomme henkilöitä, jotka ovat paneeleissamme. Ja tietysti näin voi tapahtua, jos mitään eturistiriitoja ei ole, niin silloin voidaan, jos henkilö siirtyy uuden työnantajan piiriin, niin silloin hänet poistetaan sellaisesta komiteasta, jossa käsitellään niitä asioita, joita hän myös käsittelee uuden työnantajansa kanssa. Kiinnitämme siis tähän hyvin paljon huomiota. Meillä on oma virka, joka näitä asioita hoitaa. Ja toivottavasti hallintoneuvostomme ensi kuussa hyväksyy uuden strategiamme, joka koskee näitä kysymyksiä. Ja toivon samoin, että meillä on myös yleisempi lähestymistapa, jossa parlamentti myös voi antaa ohjeistusta. Okay. And, if you visit ECDC, I'm happy to show you more. Ja jos te käytte, uh, that you can... Jos tulette paikan päälle, niin näette sitten millä tavalla me konkreettisesti näitä asioita hoidamme. Thank you very much and uh, I know what... Kiitoksia. Ja sitten komissio on paikalla ja antaisin komissiolle puheenvuoron, jos haluatte käyttää puheenvuoron. Rain, olkaa hyvä. Kiitos. Ihan muutama sananen näistä asioista, jotka tuli esiin keskustelussa. Ja aloittaisin näistä rokotuksista, joka on hyvin laaja kysymys. Otan, haluaisin vain sanoa, että komissio on tehnyt yhteistyötä Unkarin neuvoston kanssa kehittääkseen rokotteita ja neuvosto neuvoston johtopäätösten seurauksena komissio järjestää ensi viikolla ison konferenssin, jossa etsimme mahdollisia toimenpiteitä, joita voisimme tehdä Euroopan tasolla, jotta voitaisiin parantaa lasten rokotuskattavuutta. Tämä koskee luonnollisesti näitä tuhkarokkoepidemioita, joka on tavallaan jatkoa tästä lasten rokottamisesta. Neuvoston toinen asia liittyen neuvoston suosituksiin, joka liittyy perustamissopimuksen kansanterveysartiklaan, jossa jäsenvaltioilla on tietyt äh, tavoitteet äh, kausiinfluenssarokotuksille. Me teemme, neuvosto tekee yhteistyötä ECDCn kanssa äh, liittyen jäsenvaltioiden toimeenpanoon tästä suosituksesta ja toivon, että voimme esitellä tämän raportin vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Ja silloin nähdään, ovatko jäsenvaltiot toimeenpanneet tämän suosituksen niin kuin heidän piti. Se informaatio, mitä me olemme saaneet, on, että tilanne on aika vaihteleva. Kolmas asia, joka otettiin esiin, liittyy panepidemioihin ja niiden rokotuksiin. Panepidemioiden jälkeen, tämä vuoden 2009 influenssaepidemia, neuvosto pyysi komissiota valmistelemaan jonkinnäköistä mekanismia näiden rokotusten yhteisostoa varten sen sijaan, että kaikki maat ostaisivat erikseen. Ajatus oli, että olisi joukko jäsenvaltioita, jotka liittyvät yhteen ja neuvottelevat yhteisen sopimuksen sitten näiden rokotusten ostamiseksi. Ja kuten eilen varmaankin huomasitte, her- kun herra Barnyn mietintö hyväksyttiin tässä valiokunnassa, tämä oli yksi niistä asioista, joka oli otettu mukaan tällaiseen lailliseen ehdotukseen, jonka komissio on esittänyt liittyen eh, vakaviin rajat ylittäviin terveysuhkiin. Joten sen lisäksi, että pyritään saamaan aikaan yhteisiä sopimuksia jäsenvaltioiden kesken, jotka haluavat yhdessä ostaa näitä rokotteita. Tämä lainsäädännöllinen perusta ja tämä aloite rajat ylittävistä uhkista antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden yhdessä ostaa myös muita ja ryhtyä myös muihin terveydellisiin toimenpiteisiin, kun on kysymys panepidemioista. Joten tämä koskee toivon mukaan jatkossa muitakin lääketieteellisiä lääketieteellisiä tuotteita. Neuvostossa on myös keskusteltu tästä ja se on menossa eteenpäin. Ja tämä vahvistaisi yhteyttä riskin arvioinnin välillä, jonka ECDC tekee, sekä riskin hallinnan välillä, jonka sitten taas hoitavat jäsenvaltiot. Ja tätä kautta voitaisiin luoda järjestelmä, joka kattaisi tarttuvat taudit, mutta myös muunlaisia terveysuhkia. Kiitoksia. Haluatteko vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, the, Kiitoksia. Yhteistyö komission ja virastomme välillä on erittäin hyvää näillä aloilla. Eilen kävin konferenssissa, jossa käsiteltiin influenssarokotteita, ja siellä oli hyvin paljon teollisuuden edustajia – ja tietysti, no, me tietysti maksoimme omat lippumme tähän tilaisuuteen, mutta tein selväksi, että yhtäältä on hienoa, että meillä on neuvoston suositus rokottaa riskiryhmiä, mutta toisaalta on tärkeää, että teollisuus kantaa myöskin vastuunsa ja kehittää hyviä rokotteita. Ja tutkimustemme mukaan parantamisen varaa vielä on näissä rokotteissa. Eli täytyy tehdä selväksi, että heillä on erityinen vastuu. En tiedä, voinko nyt ottaa kantaa tähän rajat ylittävien terveysuhkien aloitteeseen, josta eilen keskusteltiin, mutta haluaisin sanoa, että olin hyvin iloinen tästä keskustelun tuloksesta eilen. Ja, ich glaube, das war gestern auch ein guter... Niin, me saimme aikaan hyvän kompromissin eilen. Ja täällä oli paljon kompromissi valmiutta Parnion mietinnön yhteydessä. Ja uskon, että tällä politiikan alalla, kansanterveyden alalla, keskustellaan hyvin paljon Euroopasta. Ja meillä on tämä yhteyshenkilö. hän sanoi, että hän on virasto, jota hänkin tukee. hän on hyvin usein kriittinen viraston suhteen. Ja tässä on myöskin eurooppalaista yhteisarvoa. Meitähän on nyt 500 miljoonaa asukasta Euroopan unionissa. Ja jos heidän terveyttä voidaan paremmin suojata rajojen yli ja virastonne kautta, niin se on mielestäni erittäin hieno asia ja me voimme erittäin selkeästi korostaa tätä eurooppalaista yhteisarvoa. Mehän teemme tätä työtä päivittäin, mutta te valvotte tämän työn toteuttamista Tukholman virastossa. Ja sitten me saamme sieltä palautetta ja meidän täytyy vähän muuttaa ehkä tiettyjä asioita. Ja te olette tietysti riippumattomia. Olisi hyvä, jos virastot vähän viestisivät myöskin enemmän. Virastot ovat siis tosiaan riippumattomia, sitä täytyy vielä korostaa. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, Joten sitten kiittäisin niitä, jotka tänään tulivat iltapäivän kokoukseen ja sitten koordinaattorin kokouksessa jatketaan sitten keskustelua siitä, miten näitä keskusteluita hoidetaan. Tämä oli erittäin hyvä keskustelu. Täytyy moittia niitä sitten, jotka eivät ole paikalla. Ja herra Springer, toivotan teille kaikkea hyvää. Jatkakaa hyvää työtä ja sitten ensi huhtikuussa lähetämme sitten valtuuskunnan Tukholmaan käymään teillä. Ja sitten voitte näyttää meille, mitä te siellä oikein teette. Kiitoksia, että tulitte paikalle ja kiitoksia tästä esityksestä. So, und wir sind damit auch schon am... Eli nyt esityslista on käsitelty, koska eilen äänestys hoidettiin nopeasti ja keskustelimme myöskin komission kanssa. Eli kohdat 2021 hoidettiin jo eilen. Ja seuraava valiokunnan kokous on 5. ja 6. marraskuuta. Kiitoksia niille, jotka olivat tämän loppuun asti, olivat mukana keskustelussa ja toivotan teille hauskaa iltaa ja hyvää kotimatkaa, mikäli palaatte nyt tänne iltana kotiin.